Proszę państwa, witam państwa na popołudniowej sesji, ostatniej sesji przed... No niin, hyvää iltapäivää ja tervetuloa tähän iltapäivän kokoukseemme, viimeiseen kokoukseen ennen pääsiäistaukoa. Sehän näkyy täällä osanotossakin kyllä jo. Tänään iltapäivällä haluaisimme ensinnäkin pyytää Phil Wilne Owenin mm, esitystä. Tässä hän on tilintarkastustuomioistuimen jäsen. Olemme kutsuneet hänet ja hänen yksikön päällikkönsä ja muita henkilöitä sieltä paikalle. Tervetuloa. Herra Owen vastaa tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta, jonka aiheena on Euroopan unionin talousarvion ilmasto menot 2014-2020. Euroopan unionin on halunnut myönteisesti vastata tarpeisiin kohdistamalla 20 prosenttia 2014-2020 talousarviosta ilmastotoimiin – Vaikka edistystä on tapahtunut, on havaittu, että maatalouden ja maaseudun kehityksen alalla ei ole tehty merkittäviä toimia, jotka edistäisivät ilmastonmuutoksen torjuntaa, ja että itse asiassa on olemassa vakava vaara siitä, että ei päästä tähän 20 prosentin tavoitteeseen herra Will, Finn, Philwin Owen tulee kertomaan nyt tutkimuksen tulokset ja tämän jälkeen voimme ottaa kysymys- ja vastauskierroksen. Tämä on todella aikamoinen otsikko. Tutkimuksen otsikkona on siis vähintään, todella vähintään joka viidennen euron käyttäminen EUn talousarviosta ilmastotoimiin. Pidän todella tästä tästä otsikosta. Onnittelut jo pelkästään siitä. Toivon, että loppukertomuskin on yhtä kiinnostava kuin sen otsikko. Nyt haluaisin vielä kerran toivottaa tervetulleeksi Finwin Owenin tilintarkastustuomioistuimesta. Annan teidän puheenvuoron välittömästi, olkaa hyvä. Uh, well, many thanks, Chair. Oikein paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kiitokset teille, arvoisat jäsenet. Puhun näiden kalvojen pohjalta. Kollega Tangi ja Katrina Baan tässä tiimistä, niin kiitokset heille tästä hienosta työstä tämän tekstin tiimoilta. Kirsti Kaljulait, kiitokset hänellekin. Hän on ollut vast mukana tässä auditoinnissa ja hän siirtyi sitten Viroon muihin tehtäviin. Tämä teksti julkaistiin 22. päivä marraskuuta ja olen keskustellut 18. Andreas Kanieten kanssa, Hoganin kanssa, Murroksen kanssa, neuvoston työryhmässä 14. päivä toista. Tämä otettiin hyvänä tekstinä vastaan ja myöskin KONT-valiokunnassa. Minä käyn tarkastuksen läpi sen Annin ja suositukset. Ensinnäkin tarkastukseen. Me ensin katsoimme sitä, että onko päästy tähän tavoitteeseen, eli että 20 prosenttia talousarviosta menisivät ilmastotoimiin ja että saadaanko näistä toimista todellakin lisäarvoa. Tämä 20 prosenttia tarkoittaisi noin reilua 200 miljoonaa juuri tämän MFF-kauden aikana. Me kävimme lokakuussa 2015 helmikuun 2016 välisenä aikana muun muassa Puolassa, Saksassa ja Romaniassa, Ranskassa ja Espanjassa YMP-kohesio ja YMP-politiikan yhteydessä. Sitten me linkitimme työmme Horisontti 2020-ohjelmaan, kalastukseen ja LIFE-ohjelmaan tekemällä erinomaista yhteistyötä komission kanssa. Me emme käyneet läpi sitä, että minkälaisia negatiivisia vaikutuksia EUn menoilla saattaisi olla ympäristöön ja muita budjettimenoja, jotka eivät liity ilmastotoimiin. Ja sellaiset ilmastonmenot, jotka eivät liity unionin budjettiin, eli investointipankin toimia ei huomioitu. Eikä sitten tosiasiallisia menoja huomioitu, koska kyse oli komission suunnittelemista menoista, ja nyt eletään vasta tämän ohjelmakauden alkuosaa. Aika lailla kunnianhimoista työtä on tehty, mutta vaarana on, että riittävyys ei ole sanottu. Me tarvitsemme vielä paremmin kohdennettua ilmastoalan toimintaa muun muassa EAKR ja kohesiorahaston osalta, mutta mitä tulee maatalouteen, maaseudun kehitykseen, kalastukseen ja Euroopan sosiaalirahastoon, niin siellä ei ole juurikaan siirrytty kohti ilmastorahoitusta. Ja kun puhutaan tutkimuksesta, niin se on jäänyt aika lailla kauas tästä asetetusta 35 prosentin tavoitteesta. Komission antamien tietojen mukaan niin tällä hetkellä, siis vuosina 2014-2016, noin keskimäärin 17,6 prosenttia on kohdennettu ilmastotoimiin – ja nyt lähdetään siitä, että vuosina 14-20 reilut 18 prosenttia menee ilmastotoimiin, mutta sekin on kaukana 20 prosenttiin tavoitteesta. Meidän mielestämme myöskin yliarviointeja on tapahtunut ja me olemme osoittaneet, että komission käyttämä metodologia ei välttämättä ole toimiva tässä yhteydessä. Eli meidän arvioimme mukaan noin 33 miljardia puuttuu investoinnista. ja varsinkin kun katsotaan, miten komission arvioinut viherryttämiseen liittyvien menojen edesauttavan ilmastonmuutoksen vastaista taistelua. Me olemme tietoisia myöskin siitä, että komissio on soveltanut 10 prosentin eikä 20 prosentin kynnysarvoa. Jos tätä konservatiivisuus, konservatiivisuusperiaatetta sovellettaisiin, niin siinä tapauksessa olisi pitänyt soveltaa 10 prosentin kynnysarvoa ja se tarkoittaisi noin 9 miljardin leikkausta. Mitä tulee aluekehitykseen, niin 24 miljoonaa on yliarviointina. Komissio ei kuitenkaan erittele näitä eri toimia riittävän tarkasti. Vastavaa on havaittavissa muun muassa kohesiopolitiikassa ja EAKRstä. Muilta osin on toimittu yksityiskohtaisemmin, joten me emme kannata kovinkaan byrokraattista lähestymistapaa. Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että mitään suurta muutosta ei ole tapahtunut rahoituksen osalta, mutta joitain esimerkkejä löytyy paremmasta kohdennetummasta toiminnasta. Esimerkiksi tiettyjen metsitykseen liittyvien toimien osalta niillä kolmella alueella, joilla käytiin, esimerkiksi hiilen talteenoton osalta ja muun muassa Andalusiassa maaperän heikentymä, maaperän laadun heikentäminen on vaikuttanut negatiivisesti olivi, oli tuotantoon. Ja Ranskassa hyödynnetään myöskin jätteitä energian tuotantoon ja sitä voidaan pitää hyvänä asiana. Toki on vielä aikaa tehdä muutoksia sekä laadullisesti että määrällisesti. Pääosasta Agri voisi ilmastotoimia virtaviivaistaa myöskin tämän MFF-kauden aikana käyttäen välimääräaikaisarviointia matkalla kohti vuotta 2020 ja lisäksi se voisi myöskin huomioida, mitä komissiossa on jo suunniteltu YMP-uudistuksen tiimoilta. Maatalous ja maaseudun kehittäminen eivät ole ne ainoat alat, joilla parannusta voitaisiin tehdä. Horisontti 2020kään ei ole päässyt asetettuun tavoitteeseen. Jos katsotaan alue- ja kehitysrahastoa sekä kohesiorahastoa, niin siellä on siirrytty enemmänkin ilmastotoimiin. Eli 12 prosentissa 21 äh, prosenttiin rahoitusosuus on noussut ja toimet ovat olleet myöskin kohdennetumpia. Saksassa, Puolassa ja Romaaniassa esimerkiksi oli havaittavissa, että nyt panostetaan sellaisiin toimiin, jotka keskittyvät täysin ilmaston parantamiseen. Mutta jos katsotaan sosiaalirahastoa, niin ohjelmista oli varattu aika lailla vähän varoja, noin 1,4 prosenttia 83 miljardista näihin ilmastotoimiin. Meiltä löytyy seitsemän suositusta. Ne löytyvät tästä ihan yhteenvedon omaisesti. Me tarvitsemme perusteellisen monivuotisen tietojen koonnin ja kattavan raportointimenettelyn. Eli katsotaan, minkälaisia tarpeita on olemassa ja varsinkin mitä tulee alue maaseudun kehityksen liittyen, niin uusia toimia tarvitaan. Lisäksi tarvitaan toimintaohjelmia huonommin kehittyneille alueille – Lisäksi on arvioitava myöskin tuloksia ja lisäksi on käytettävä kaikkia mahdollisia välineitä hyväksi, jotta voidaan todellakin siirtyä ilmastotoimien osalta tuloksellisempaan lähestymistapaan. Oikein paljon kiitoksia. Przechodzimy w tej chwili do pytań, wypowiedzi pani. Nyt aloitamme keskustelun. Voitte käyttää puheenvuoroja. Well, as you know, Chairman, a subject rather dear to my heart. Kuten puheenjohtaja tietää, tämä on minulle tärkeä aihe, mutta kun katsotaan tätä kertomusta, Euroopan unionin täysin on valmis käyttämään 30 miljardia euroa vuosittain parantamalla maailman ilmastoa, vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjen päästöjä Euroopan unionissa. Tämä on valtava määrä rahaa. Samaan aikaan se investoi eh, liikenneinfrastruktuurin teihin, lentokenttiin, jossa, joita kuorma ja lentokoneet käyttävät. Ja tämähän eh, sitten aiheuttaa lisää päästöjä, hiilidioksidia ja mitä ties muita päästöjä. Itse asiassa eihän tarvitse käyttää rahaa, jos sanotaan ihmisille vain, että lopettakaa maanviljely, lopettakaa liikkuminen. Tämä on ainoa tapa lopettaa kaasujen päästäminen, jos uskotte, että sitä, sillä on jotain vaikutusta. Sanokaa vain ihmisille, että älkää olko enää aktiivisia. Itä-Saksassa varmaan sanotaan, että tietty oma materiaali, tietty materiaali ei ole sopiva ja sitä varten pitää käyttää tuhansia kilometrejä paikasta toiseen kuljettaa tavaroita. Nämä Euroopan unionin säännöt tekevät elämästä vain kalliimpaa sitten, sitten tämä viljely, polttoaineen ja muut. Sitten täällä on metsähoitajan muut. Kuuluvatko nämä edes, edes Euroopan unionin toimivaltuuksiin? Nämä ovat vain tällaisia oletuksia. On kuitenkin ole jossa voisimme käyttää varoja ja tämä vaikuttaa seura- suoraan ilmastoon. Meillä on ollut välillä rakkaussateita. Ja me yhä enemmän asfaltoimme maa, maaseutua ja rakennamme sinne, missä ei pitäisi. Ja tulvia on aiheutunut ihmisen toiminnan takia ei tarkoita, että nyt sataisi enemmän kuin aikaisemmin, mutta kovalla pinnalla vesi kulkee nopeammin ja aiheuttaa harmia. Yksi tapa käyttää näitä varoja olisi se, että suojeltaisiin ylempiä alueita, rakennettaisiin pat, pat, patoja ja muuta. Tämä olisi hyvä tapa mm, suojautua ilmastonmuutoksesta, mutta ei tässä, tässä sellaista puhuta mitään. Toinen asia on ja tässä kertomuksessa se enemmän tai vähemmän mainitaankin. Tässä ei ole mitään, mitään linkkiä sen välillä, että, että miten näitä päästöjä tulee ja kuinka näitä 30 miljardia käytetään. Kuinka todistetaan, että 30 miljardia on hyvin käytetty? Tak, teraz e, dziękujemy panu posłowi Agniu. Kiitoksia edustaja Agniu. Haluaako joku muu käyttää puheenvuoron? Pan poseł Hauslink. Edustaja Hauslink. No, tässä Agnew. Uh, niin, en halua, että kollega Agnew olisi ainoa, joka on täällä äänessä. No olisi kiva kuulla naururemakkaa vähän useamminkin. Niin, Täällä aina pohditaan sitä, että miten raha pitäisi käyttää. Tehän voitte kertoa kotona, miten raha tulisi asiat hoitaa, mutta älkää yrittäkö täällä sotkea asioita. Tehän voitte pikkuhiljaa siirtyä eläkkeelle ja aina kun te puhutte ilmastopolitiikasta, niin tästä tulee ongelma, koska te ette usko laisinkaan koko ilmastonmuutoksen. Ja jos katsotaan näitä eri toimia tarkemmin, joihin meidän täytyy todellakin keskittyä, niin tietenkin tässä tavoitteen asettelu on hyvä, mutta rahaa kyllä pannaan välillä vähän huonosti menemään. Niin viittasitte äsken biokaasuun ihan lyhyesti. Pitää olla tarkkana, eli jos maatalousperäistä energiantuotantoa käytetään, niin sehän onnistuu vain ainoastaan jätteitä käyttämällä, eikä siten, niin kuin valitettavasti on tehty Saksassakin, eli mi- maisia viljelemällä tuotetaan energiaa, joten kyllä meidän tulisi enenevässä määrin panostaa jätteiden käyttöön, kun puhutaan maatalousperäisestä energiantuotannosta. Meidän pitää siis erkaantua siitä, mitä aikaisemmin luultiin. Faktathan ovat sellaiset, että me olemme edelleenkin nettotuojia ja siihen pitäisi jollakin tavalla puuttua. Me olemme keskustelleet myöskin palmuöljystä ja siitä, että bioenergian suhteen palmuöljyn käyttö olisi huono vaihtoehto, joten tarkkana pitää aina olla kun tarkastellaan ilmastosuojelua. Eli tarkkana pitää olla, ja minä uskon, että YMPtäkin pitää peilata siihen, varsinkin kakkospilaria. Eli voidaanko olettaa, että näiden toimien kautta ilmaston tila paranisi? Ganz herzlichen Dank, danke für Ihre Ausführungen. Oikein paljon kiitoksia, kiitokset myöskin alustuksestanne. Tähän kohtaan seitsemän liittyen konkreettinen kysymys. Eli jos tarvittaisiin toimintaohjelma ja sellainen laadittaisiin, niin kysyisinkin teiltä, että mitkä olisivat maataloussaralla ne kolme tärkeintä tointa. Onko teille jotain ajatuksia? Kertokaa niistä ainakin jotain, niin tiedämme vähän, että minne päin ollaan menossa. Ja sitten kohtaan kymmenen liittyen kanssa yksi kysymys. Missä määrin uskotte, että komissio olisi kykenevä arvioimaan sitä, että kuinka paljon rahaa pannaan juuri ilmastonsuojeluun? Ovatko nämä todellakin kattavia arvioita ja analyysejä vaiko ihan vain satunnaisotannalla otettuja arvioita? Ja sitten menopuoleen ja suoriin maksuihin. Uskotteko, että jo sillä saralla tehdään muutoksia, eli ei alakohtaista tukea, vaan siirrytään muuhun, niin uskotteko, että voitaisiin helpomminkin päästä tähän 20 prosentin tavoitteeseen, mikäli vai siis rohkeutta riittää tällaisiin toimiin? Mäkinen, soka, Thank you. Paljon kiitoksia puheenjohtaja ja kiitokset äh, tämän kertomuksen laatijoille. Minä haluaisin tietää ensinnäkin, mitä tulee asiantuntijuuteen. Suorat tuet eivät kaikki olleet ilmastonmuutokseen suunnattuja. Meidän pitäisi olla suorissa tuissa kriittisiä yleisesti ottaen. Tätäkö tarkoititte vai voisitko selventää hiukan tätä? Suositukset ovat erittäin painavia ja perusteltuja, mutta eivät kovinkaan täsmällisiä. Voisitko hiukan täsmällisemmin kertoa, kuinka pääsisimme ilmastoystävällisempään YMP, kuinka toteutaisitte tämän? Ja minusta tuntuu, että te olette ehkä hiukan epäreiluja, kun ajatellaan paljon sitä työtä, jota ilmastonmuutoksen saralla tehdään eri jäsenmaissa. Olin jo vuosia parlamentin tutkimuskeskuksen kanssa tarkastellut nautakaarien kasvatuksen aiheuttamia metaanipäästöjä Irlannissa. Ja tiedän, että monet jäsenmaat ovat ottaneet lannan käsittelyyn tehokkaampia tekniikoita käyttöön niin, että voisivat toimia energiatehokkaammin. Uskon, että te olette hiukan jyrkkä tässä, että käytä huomioon sitä hyvää työtä, jota tapahtuu monissa jäsenmaissa, sitä työtä, jota viljelijät harjoittavat. Ehkäpä heitä ei pidetä ilmastotoimijoina, mutta tämä on kuitenkin tehokkaampaa maanviljelystä joka tapauksessa. Ja ehkä tässä voitaisiin vaihtaa niitä termejä, joita käytämme. Monet viljelijät haluavat toimia tuottavammin, tehokkaammin, käyttää vähemmän ja he pyrkivät tuottamaan resurssitehokkaammin. He eivät kuitenkaan pidetä ilmastotoimena. Eli voisitteko olla hiukan täsmällisempi? Pan poseł Rupe. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Ačiū Jums už pristatytą ataskaitą. Tikrai manau. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää teitä tästä alustuksesta. Kyseessä on hyvin täsmällinen aihe ja se antaa meille aika paljon työtä. Valitettavasti meillä ei vielä ole riittävästi ilmastotoimia niin, että saavuttaisimme nämä tavoitteet, jotka olemme itsellemme asettaneet Euroopan unionissa, mikä myöskään globaaleja tavoitteita. Yleisesti ottaen voisin sanoa, että emme ole vielä käyttäneet kaikkea potentiaalia, mitä meillä olisi toimissamme. Jotkut toimet voivat olla varsin kalliitakin. Meillä on toki yhtenäiset markkinat Euroopan unionissa, mutta tiedämme, että eroja on paljon pohjoisen, etelän, idän ja lännen välillä. Tiedämme, että viljelijöille annettu tuki myös vaihtelee. Suorat mak- maksut ovat joskus 3-4-5 kertaa pienempiä joillakin alueilla toisin verrattuna, mutta kaikkialla Euroopan unionissa viljelijöiden on kuitenkin täytettävä samat vaatimukset, mikä tarkoittaa, että joillekin viljelijöille elämä on helpompaa ja paljon vaikeampaa toisille. Viljelijöiden on aika vaikea täyttää kaikki vaatimukset koska se edellyttää investointeja. Kaikki tulot ja suorat maksut on investoitava, että voidaan täyttää nämä ehdot, koska usein Itä-Euroopassa nämä hinnat ovat paljon alhaisempia kuin muualla. Mitä te ajattelette tästä? Voidaanko asialle tehdä jotakin? Erityisesti kun ajatellaan ilmastotoimia, voitaisiinko ajatella, että olisi olemassa jonkinlainen oikeudenmukaisempi viljelijöiden tukijärjestelmä? Pitäisikö järjestelmän olla keskitettympiä? pitäisikö jatkaa suorien maksujen kanssa vai tarvittaisiinko hajautetumpi järjestelmä, jossa hyödynnettäisiin enemmän kakkospilaria? kun viljelijät itse yhteistyössä viranomaisten ja eri kumppaneiden kanssa voisivat tehdä päätöksen, mihin tavoitteeseen pyritään, niin ja tietäen tarkkaan kuinka paljon varoja he voisivat tukia siinä saada. Toinen asia koskee sitä, että olen pannut merkille, että maaseudun kehitysvarat ovat laskeneet muutamalla prosentilla joka vuosi, vaikka kokonaisbudjetti on säilynyt samana. Sanoit, että yhä enemmän varoja olisi suunnattava ilmastoon toimiin. Kuinka voimme olettaa, kuinka voimme odottaa, että viljelijät pitävät kiinni näistä ilmastovaatimuksissa tilanteessa, jossa markkinahinnat ovat kuitenkin menossa alaspäin? Tämä näkyy kaik- kaikkialla maataloussektorilla on naudanlihaa, meijeriala ja muu, niin edelleen. Eikö tarvittaisi holistinen lähestymistapa? Mitä ajattelette tästä? Agnew. Anju. Paljon kiitoksia, että sain uuden puheenvuoron, hyvä puheenjohtaja. Minunhan täytyy sanoa, Martin Hausling minut nimeltä mainitsi ja sanoi, että miksi edustaja Anju nyt on huolessaan, sillä Brexit on tulossa ja Britannia lähtee. No, Tästä seuraavasta syystä 30 miljardia euroa vuosittain menee siihen, että ilmastoa parannetaan maailmanlaajuisesti ja brittiveronmaksajat joutuvat suuresti tähän osallistumaan. Minä edustan heitä täällä ja palaan nyt sloganiimme, jota on käytetty myöskin Yhdysvaltain kohdalla, ei verotusta ilman edustusta. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Kiitokset myöskin tästä kertomuksesta. Kollegat tietävät oikein hyvin, että olen aika lailla skeptinen suhteessa tähän ihmisten aiheuttamaan ilmastonmuutokseen. Voisiko tilintarkastus tuomioistuin selvittää, miksi vuosina 1000-1200 oli lämpökausi Bayerin alueella tilanne oli jopa sellainen, että tammikuussa lämpeni niin kovasti, että maaliskuussa jo kirsikat olivat kypsiä ja sitten kysyisin, että voiko tilintarkistustuomioistuin hyväksyä sen, että 30 miljardia käytetään ilmaston tilan parantamiseen, mutta eilen illalla näin selvityksen, jonka mukaan YK on pääsihteeri Itä-Afrikan nälänhätätilanteen takia valitteli, ettei kansainvälinen yhteisö ole valmis investoimaan neljää miljardia euroa ihmishenkien pelastamiseksi. Eli että 20 miljoonaa ihmistä on menettämässä henkensä, joten on aika lailla vastuutonta polttaa 30 miljardia tällä tavalla, mutta 4 miljardia ei löydy Itä-Afrikan nälänhädästä kärsiville więcej zgłoszeń ze strony pań panów posłów. Kiitoksia. En näe muita puheenvuoropyyntöjä. Joten annan puheenvuoron kutsuvieraallemme, niin hän voi näihin kysymyksiin vastata. Tribunału. Bardzo proszę. Olkaa hyvä. Well, thank you very much, Chair. And... Kiitoksia puheenjohtaja ja suuret kiitokset kaikille monille jäsenille, jotka esittävät täällä kysymyksiä. Nämä ovat tärkeitä asioita ja olen oikein iloinen siitä, että sain kysymyksiä näin paljon. Pyrin niihin vuor- vuorotellen tässä nyt parhaani mukaan vastaamaan. Ehkä aivan ensin ottaisin edustaja Anjun ja Dessin kysymykset. Edustaja Anju, te mainitsitte – sen, että Euroopan unioni on valmis käyttämään 30 miljardia euroa ilmaston parantamiseksi. No, en kyllä ole kuullut mistään EU-toimista, jolla on tarkoituksena suoraan parantaa ilmastoa, mutta ymmärrän kyllä, mitä tarkoititte. Tehän mainitsitte, kuinka tärkeää on katsoa tätä muuta talousarviota, joka liittyy muuhun kuin ilmastotoimiin, kuten TIL, liikenne- ja infrastruktuuri alat onkin hyvin tärkeää mainita, mitä tässä tarkastuksessa on tarkastettu ja mitä ei. Ja meillä on tuolla yksi idea, jossa aika selvään sanoin, että emme ole tarkastaneet nyt muita kuin ilmastotoimiin liittyvää talousarviota. Tässä tarkastuksessa emme siis tarkastelleet näitä loppuja 80 prosenttia. Siinähän on paljon liikenneinfrastruktuuria mukana. Jos tämä asia teitä kiinnostaa, niin kehottaisin tutustumaan virkasivuihimme. Sieltä löytyy useita kertomuksia, tämän tapaisia kertomuksia. Muutama vuosi sitten esimerkiksi julkaisimme kertomuksen, jonka nimi oli alueelliset lentokentät, huonoa tuottoa varoille Tämä on yksi asia, jonka mainitsitte. Erityisesti Etelä-Euroopan maissa on taantuma-aikaan 2008 kieppeillä rakennettu paljon alueellisia lentokenttejä. Näissä tapauksissa ei oikeastaan juurikaan liikennekäyttöä näille kentille löytynyt rakentamisen jälkeen. Nämä olivat selvästikin huoneen investointeja ilman mitään varsinaisia tavoitteita, joten tässä en viittaa nyt vain toiseen kertomukseen, en suoraan vastaa kysymykseen. Ymmärrän kyllä, mitä tarkoititte. On tärkeää, että, että valvotaan myös liikenteen päästöjä, kun ilmaston ilmastotoimia tehdään. Tämä on toki asia, joka on mukana komission ja jäsenvaltioiden suunnitelmista. Sitten kysyitte, tai oikeastaan sanoitte, että suuri ongelma koski liiallisia sateita – joita nyt useammin näkyy, ja tästä johtuen tuulvia, ja, ja kuinka ihminen on sitten asfaltoinut näitä alueita. Jos tämä teitä kiinnostaa, niin hyvä uutinen on se, että tilin, riippumattomana tilintarkastustuomioistuimena olemme myös tunnistaneet äh, tulviin liittyviä ongelmia. Nämähän ovat hyvin vakavia ongelmia monissa osissa Euroopan unionia äh, huomioiden, kuinka paljon tulvimista on nähty viime vuosina – USA toimi, tiedemiehet sanovat, että se liittyy ilmastonmuutokseen. Olemme vasta aloittaneet erityiskertomuksen laatimisen, jossa tarkastellaan EUn varojen käyttöä tällä alalla. Minä en ole ollut siinä raportoivana jäsenenä. Tässä vieressä kuitenkin istuu henkilö, joka on ollut siinä mukana ja mielellämme keskustelisimme tästä, tästä tulva kertomuksesta teidän kanssanne vielä enemmän. Yleensä 13 kuukautta kestää kertomuksen laatu, laatimisessa, joten oletan, että, että joskus tuossa kesällä 2018 tulee tuo kertomus valmiiksi. Sanoit myös, että on vähän näyttöä siitä, että komissio olisi arvioinut siitä, sitä, millä tavalla käyttö on vaikuttanut eh, ilmastokausien eh, päästöihin. Tämän toteammekin eh, kattaisimmekin, että olisi parempi, parempi tulevaisuudessa, tulevaisuudessa valtarviitaista tätä kohtaa. Se on aika, aika vaikea, on vaikea ottaa yhtä asiaa esiin koko budjetista, mutta ajattelimme, että komissio voisi kehittää metodologiaa, jolla ei niinkään, jolla katsettaisiin todellisia kuluja ja, ja erityisesti tuloksia, niin että saattaisiin relevanttia tietoa ja uskon, että tämä liittyy juuri siihen, mitä, mitä te sanoitte. Tämä liittyy myös edustaja Dessin puheenvuoron. En nyt haluaisi oikeastaan mennä tässä sen kummemmin keskusteluun, koska sitä on, onko ilmastonmuutos nyt todellisuutta vai ei, mutta panin kyllä merkille, että tämä eilen täällä käsitelty tutkimusasiakirja, josta keskustelit, joka koski ilmaston vaikutuksesta EUn maa, maantaloudelle, niin, niin täällähän keskusteltiin inhimillisistä syistä. Sivulla 17 siinä todetaan, että on hyvin todennäköistä, että yli puolet globaalin, globaalista maailmanlaajuisesta keskimääräistä lämpötilan nousuista on johtunut ihmisen toiminnasta, eli ihmisen aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä. Eli näin näin kyllä tässä on paljon tieteellistä näyttöä ja kansainvälisiä toimijoita, mutta emme nyt varmaankaan lähde tästä keskustelemaan tänään. Sitten vielä muihin jäseniin. Edustaja Häsling, mainitsitte Saksan tilanteen ja biopolttoaineet ja toitte esille hyvin tärkeän asian, joka liittyy ilmastotoimiin. Tarvitaan luotettavia mittaus menetelmiä. Se on hyvin tärkeää. Sitten kun on vara, varainpanto likoon, niin meillähän on tässäkin kertomus ja on muita tutkimuksia on, on vedetty, että tarvitaan viidesosa budjetista ilmastotoimin, Kun tällainen poliittinen lupaus tehdään, niin sehän on oikein lupaus tarkastajille, koska voidaan sitten vaan katsoa nämä luvut ja katsoa, onko, pitävätkö ne kutinsa. Mutta toki on tärkeää, että katsomme myös laajemmin valvontaa ja tarkastusta koskien näitä ilmastopäästöjä, eikä ainoastaan ilmastotoimia, niin että saisimme kattavamman kuvan siitä, millä tavalla äh, tällä alalla käytetään varoja. Myöhemmin kesällä tästä julkaistaan kertomuksesta. Myös biopolttoaineista on erityiskertomus julkaistu, jossa tunnustetaan jotkut asiat, jotka mainitsitte täällä koskien mittaushistoriaa. Tuo kertomus julkaistiin noin vuosi sitten, se löytyy verkkosivuiltamme kyllä. Sitten edustaja Niil, kiitoksia kysymyksistänne. Kysyitte, onko toimintasuunnitelmat tarpeellisia. Minun vaikutelmani on se, että maatalous ja maaseudun kehittäminen kehittymispuoli voisivat myös suorita paremminkin. Komissari Hogankin puhui tästä kaksi viikkoa sitten ja totesi saman asian. En usko, että vielä liian myöhäistä ottaa uusi tuo toimintasuunnitelma nykyisen MFFn ja aikana mielellään olisin nähnyt, että Agri-pääosasta olisi näin tehnyt joissa, jossakin osin komission on näin töhtikkään. Esimerkiksi Carlos Mördesin tutkimus- ja kehitysosastolla on toimintasuunnitelma. Minun tietääkseni maatalouspääosastolla ei ole vielä tällaista, mutta komissio saattaisi hyvin haluta sellaisen laatia. No jos sitten tällainen suunnitelma olisi, niin kertomuksessa ne me olemme kyllä tunnistaneet tiettyjä alueita, millä voitaisiin tehdä parempaa työtä, mutta eihän tarkastajien tehtävä ole, äh, ole ohjata tätä politiikkaa, vaan tämä kuuluu myös teille ja komissiolle ja neuvostolle ja politiikan tekijöille. Mutta Kyllä, täällä varmasti meidän tutkimusasiakirjassa, jota eilen tutkittiin, oli ihan hyödyllisiä ehdotuksia koskien EU-maataloutta ja ilmasta Yksi asia sattui silmäni ja se koski sitä, että voitaisiin tehdä sitovammaksi tällainen koulutus ja coachaus ja hyvien käytäntöjen vaihtaminen viljelijöiden välillä niin, että pohdittaisiin sitä, kuinka ilmaston kannalta voitaisiin parhaiten hallinnoida näitä tiloja – Tästä voisitte varmaan keskenänne keskustella. Olisi oikein hienoa kuulla näkemyksiänne asiasta. Sitten liittyykö viljely tulevaisuudessa näihin ilmastonmaksuihin vai ei? No, tämähän on asia, joka kuuluu lainsäätäjille, komissiolle, neuvostolle ja parlamentille. Mutta minun tykki aika vaikutuksen Phil Hoganin puhe kaksi viikkoa sitten, kun hän aika selväksi teki sen, että on tehtävä enemmän, on tuottava enemmän viljelijöiltämme. Meidän on pyydettävä heiltä enemmän. E, heidän panoksiaan on vahvistettava koskien näitä kansainvälisiä e, ilmastotavoitteita ja kestävän kehityksen tavoitteita. Voisinpa kuvitella, että, että kun nyt komissiolla on kuuleminen menossa e, YMP tulevaisuudesta, niin varmaan siellä vähän on lotkautettu korvaa myös Phil Hoganin puheille ja pohdittaa sitä, kuinka parhaiten voitaisiin kannustaa viljelijöitä toimimaan. Tämä on suuri asia ja toivon, että tämän tyyppisten kertomusten arvo on suuri. Ja meillä on toinen kertomus koskien viherryttämistä. Se julkaistaan myöhemmin tänä vuonna ja siitäkin voi olla hyötyä. Siellä objektiivisesti katsotaan, mikä toimii ja mikä ei. Tästä pääsenkin edustajan Kinesiin. Olen pahoillani, jos pidit niin täysin negatiivisena. Jo, jo, jo, jot, joskus tarkastajat vain näyttävät siltä, että olemme toivottoman negatiivisia ja katsomme vain taaksepäin. Emme, emme, kyllä me pyrimme vähän muuhunkin vuosittain, varsinkin kun tarkastamme EUn e-, e-, e-, varojen käyttöjä, niin löydämme sieltä vain virheitä, mutta, mutta nyt on, meillä on kyseessä tällainen varojen järkevä käytön ra, ra, raportti Näytin teille kuviakin jostakin energialaitoksista ja muistan, niin että näkyy muiltakin alueilta. Energiatehokkuus on ollut täällä esillä ja Bukarestin kunnantalo saneeraus ja kohesio rahastojen käyttö. Kyllähän me voimme tämän tyyppisissä kertomuksissa olla myös positiivisia eikä pelkästään negatiivisia. Pyrin kyllä tasapainoon ja joskus pyrin alustuksessani selittämään asioita, kuten esimerkiksi metsittäminen, josta löytyy oikein hyviä ko- kokemuksia. Kävimme muun muassa Andalusiassa ja Puolassa ja muuallakin. Sitten, että olemme kriittisiä suorien, varo- suorien tukien kanssa – totesimme vain, että täällä on yliarvioitu useilla aloilla ja puhumme sekä pilarista 1 ja 2, 9 miljardia ja 24 miljardia. Nämä ovat aritmettisesti laskeneet verrattuna arvioihin. Edustaja Rope, te sanoitte, että ei ole helppoa viljelijöille noudattaa kaikkia sääntöjä. Te sanoitte, että hyvin paljon monimutkaisuutta esiintyy. Tilintarkastustuomioistuin on tuonut esiin sekä vuotuisessa sääntöjenmukaisuuskertomuksessaan että erityiskertomuksissaan jo monien vuosien ajan sen, että Euroopan unionin monet säännöt ovat liian monimutkaisia puitteistolta. Meidän pitää pohtia sitä parlamentin jäseninä ja edustajina, että välillä kun me pyrimme tiettyjä intressejä suojaamaan, emme saisi kuitenkaan aiheuttaa lisää monimutkaistumista. Virtaviivaistaminen ilmastonmuutos alalla on tärkeää. Ei ole helppoa virtaviivaistaa mitään talousarvioon. Komissio on tehnyt hyvän alun. Olemme onnistuneet parantamaan asioita. Tätä ei tarvitse romuttaa, mutta me voisimme parantaa seuraavalle rahoituskaudelle toimintaa esimerkiksi. Tässä uskoakseni haaste piilee siinä, että ilmastotoimista tehdään relevantimpia, keskitytään kulutukseen ja vältetään tätä monimutkaistamista. Eli pyytäisin nyt kaikkia välttämään näitä erittäin monimutkaisia tuottavuuskaavioita. Tämä tekee vielä monimutkaisemmaksi asian viljelijöille. En sano, että näin voi toimia, mutta tämä tulee vaatimaan kaikilta osapuolilta hyvin paljon työtä ja itsehillintää, jotta voimme varmistaa sen, että päädymme järjestelmään, joka on yksinkertainen ja selkeä. Uskoakseni tai toivoakseni katoin tässä suurimman osan asioista, jonka jäsenet toivat esiin. Onko joku nyt sitä mieltä, että jotenkin tärkeää jäi pois, toivottavasti ei. Kiitoksia. Could I add one other thing while I have the floor? Voinko vielä lisätä tähän yhden asian nyt, kun minulla on puheenvuoro? Kiitoksia, että sihteeristö tästä muistutti minua. Jos tämän erityiskertomuksen jos pidätte siitä hyödyllisenä, että keskustelua tänään hyödyllisenä, tilintarkastustuomioistuimen kamari yksi, joka vastaa kansallisten resurssien tarkastamisesta, julkaisee tämän valiokunnan työhön liittyviä erityiskertomuksia. Usein haluaisin mainita viisi, jotka ovat tulossa ulos tänä vuonna. Teillä ei ole ehkä aikaa kaikille, mutta nämä viisi saattavat teitä kiinnostaa. Ensinnäkin äm, lupia myöntäviä viranomaisia, heidän kulujaan koskeva sitten toinen, joka tulee ulos kesä-heinäkuussa ja käsittelee nuoria viljelijöitä. Sitten maaseutualueen kehitysohjelmia koskeva kertomus, joka tulee lokakuun alussa ulos. Sitten mm, perustukijärjestelmään liittyvä kertomus, joka tulee lokakuun lopussa. Ja tämä ehkä kaikkein mielenkiintoisin kertomus, joka koskee viherryttämistä, joka julkaistaan vuoden loppuun mennessä. Eli kovasti toivon, että tämä kiinnostaa teitä. Ehkäpä myöskin maisemointi ja muut vastaavat aiheet saattavat teitä kiinnostaa, mutta toivottavasti tämä oli nyt tietyllä tapaa mainos ja tässä nämä viisi tai kuusi maisemointi mukaan lukien olisivat sellaisia vuosikertomuksia, jotka teitä kiinnostaisivat. niin Me pyrimme olemaan faktatietoon perustuvia, riippumattomia ja objektiivisia. Toivottavasti tämä auttaa teitä. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Haluaako joku muu käyttää puheenvuoron? Edustaja McGuinness, olkaa hyvä. Thank you for outlining the report. Kiitokset myöskin näistä mainoksista. Kyllä ne ovat mielenkiintoisia, varsinkin nuorviljelijä kertomus on tärkeä minulle. Eli se kertoo, mitä YMP-uudistuksen myötä on saatu aikaiseksi, onko lähdetty oikealle tielle vai ei. Ja onhan se hienoa nähdä välillä hymyileväkin tilintarkastaja, kollega Anjukin jopa. Ehkäpä tässä nyt jokaisella on hiukan tällaista pääsiäistunnelmaa rinnassa, kun näin hilpeäksi heittäydytään. Kiitos. Kiitos hyvät naiset herrat. Näin pääsimme tämän esityslistan kohdan päätökseen. Paljon kiitoksia myöskin Phil Win Owenille, joka oli täällä vieraanamme. Kiitokset teillekin ja teidän henkilökunnallenne. Yhteistyömme on nyt parempaa kuin koskaan. Ja me haluaisimme todellakin hyötyä teidän työnne hedelmistä tästä valtavan laadukkaasta työstä. Nyt voimmekin siirtyä seuraavaan esityslistan kohtaan. Kyseeksi on tiedoksianto esittelijä Hoslingista kyseessä on tilannekatsaus kolmikantaneuvotteluista. Eli aihe, jota ollaan käsitelty jo koordinaattoreiden kokouksessa. Ehkäpä Edustaja Hoisling itse on paras esittelemään tämän asian. Olkaa hyvä. Ja, äh, niin, herra puheenjohtaja, oikein paljon kiitoksia mahdollisuudesta esitellä asiaa. Kuten sanottu, aamupäivällä jo tunnin ajan koordinaattoreiden kokouksessa asiaa käsiteltiin. Varjo esittelijä keskusteluissa on syntynyt sellainen vaikutelma, että on päästy eteenpäin. No minä kerroin, että Maltan peikauden aikana ensimmäisten kahden kolmikantaneuvotteluiden aikana ei saatu oikein hirveästi aikaiseksi. Meille syntyi sellainen vaikutelma, että PI puheenjohtajavaltio pitää kiinni mandaatista eikä halua minkälaisia muutoksia tehtävän parlamentin neuvotteluvaltuuskunnan puolesta sanottiin suoraan, että kolmikantaneuvottelut ovat kolmikantaneuvotteluja. ja Kaikkien pitää suostua kompromisseihin myöskin puheenjohtajavaltion, vaikkakin hyvänä asiana voidaan pitää sitä, että nyt se on saanut vihdoin uuden mandaatin neuvostolta. Kahdenkeskisten neuvotteluiden jälkeen, kun komission jäsenkin totesi, että hän toivoo nopeaa ratkaisua asiaan, niin siltä pohjalta päätettiin lähteä työmenetelmää muuttamaan. Useampaan otteeseen tavattiin ja valmisteltiin kipästi kaipaamiamme muutoksia. Neljä asiaa on vielä pöydällä. Toivottavasti on päästy lähemmäs lopputulosta. Ensinnäkin kasvin tuotanto ja sitten vielä kasvihuonetuotanto parlamentin puolelta on esitetty ehdotus, toivottavasti neuvosto tukee niitä, ja poikkeukset koskisivat kuutta pohjoista maata, joissa olosuhteet ovat erityiset – tässä on olemassa linkitys, kasvinsuojelu, Suomi, Ruotsi ja Tanska saisivat jatkossakin nauttia poikkeusmenettelyistä. Me kiistelemme vielä siitä, että kuinka paljon tuotteista pitää olla omalta tilalta. No, mutta eiköhän siltäkin osin voida päästä yhteisymmärrykseen toivottavasti tällä tavoin Pohjoismaatkin ovat tyytyväisiä, eli että nämä kyseisten maiden ilmastolliset olosuhteet huomioidaan ja saadaan tuloksia aikaiseksi. No, hyvä tulos hämöttää ja mitä tulee poikkeusmahdollisuuksien loppuminen, senkin osalta loppu hämöttää, sillä selvää on, että neuvosto on aina pelännyt sitä, että mikäli tässä linkitys on aina tähän tietokantaan ja että vaatisimme jäsenvaltiolta uudenlaista byrokratista järjestelmää. No näitä tietojärjestelmiä tarvitaan, jotta voimme sanoa, milloin luomu siemeneet tulisi käyttää. Eli tämä tietokanta olisi tärkeä väline sekä jäsenvaltioille että alan toimijoille. Minä uskon, että neuvostokin on vihdoin tajunnut, että jotain tarvitsee tehdä. Mehän emme voi sanoa, että määräaika on 2025, mutta luomuviljelijöille ei sanota, että onko siemen ylipäätään enää käytettävissä. Eli jonkinlainen pohja pitää toimille olla. Sitten mitä tulee luomueläimiin liittyvä oikeusperusta, mehän sanoimme ehdotuksessamme, että niin sanotut luomueläimet huomioidaan ei tieto kannassa, mutta tässä niin sanotussa järjestelmässä. Eli jotta alalla voidaan keskittyä omaan kasvatukseen, eli varsinkin kanojen osalta tietyissä maissa käytetään luomueläimiä, toisissa maissa taas ei, ja tästä järjestelmästä emme voi jatkossa pitää kiinni. Sitten mitä tulee siemeniin, Tämä liittyy jo edelliseenkin asiaan, jota käsittelimme. Parlamentti sanoi, että me tarvitsemme myöskin sääntöjä koskien siemeniä. Me emme voi odottamaan, että komissio vaan laatii uuden kertomuksen tai ehdotuksen siemen asetukselle meidän täytyy luomualalle antaa mahdollisuuden päästä eteenpäin omat tarpeet huomioiden. Ja kaikki luomutuotteet eivät sovellu tai sovi tähän malliin. No, komissio haroi hiukan vastaan minä uskon, että komissio on antanut ymmärtää, että poliittinen julkilausuma voitaisiin antaa ja aiesopimuksen pohjalta voidaan päästä yhteisymmärrykseen, mutta mitään ei ole vielä kirkossa kuulutettu. Mutta mahdollinen ratkaisumalli kuitenkin. Mutta toivottavasti tässä mennään oikeaan suuntaan, sillä me emme voi jättää tätä, kist- jättää tätä tärkeää asiaa huomioitta sanoen, että jossain tulevaisuudessa asia sitten hoidetaan kuntoon. Ja sitten poliittisesti äh, kinkkisin asia oli tämä raja-arvokysymys. Tilanne ei ole muuttunut miksikään. Epävirallisissa neuvotteluissa on siirrytty lähemmäs parlamentin kantaa. Kompromissiehdotuksena on se, että jäädäänpäs odottamaan komission kertomusta. Katsotaan, mistä nämä päästöt ovat peräisin, kuinka paljon niitä on, onko kyse päästöistä, jotka ovat tuotannosta, vaiko jalostuksesta, vaiko kaupasta peräisin olevia jätteitä. No, tällä hetkellä emme oikein tiedä, mikä on tilanne. Osapuolet syyttelevät toisiaan. No meidän pitää siltä pohjalta löytää sitten toimiva ratkaisumalli. Ehkäpä vielä yksi asia, joka on meille tärkeä asia. Jos valvontaa tiukennetaan, se olisi varmaan kaikkien intressien mukaista. No sanotaan, että reikiä löytyy. Meidän täytyy varmistaa, että kapasiteettia löytyy, sillä parhaatkaan tarkastusjärjestelmät eivät auta yhtään mitään, jos varsinaiset tarkastusviranomaiset eivät voi tehdä konkreettista työtä. Ja koska virastoa ei saatu, niin komissio on se, jonka pitäisi pystyä tämä homma hoitamaan, ja se edellyttää myöskin toimivia rakenteita. Asioista kyllä ilmoitetaan, mutta niistä ei sitten tehdä mitään sen kummempaa, koska järjestelmät eivät sovi yhteen ja sitä rataa, joten valvonnan valvonnan pitää parantua, tehostua, sillä siihen hän koko luomuviljely perustuu, eli tällainen valvonta, uskottavuus. No me odotamme vielä komissiolta, miten tilannetta voitaisiin parantaa. Siinäpä kaikessa lyhykäisyydessään tämä asia, eli pari kolmikantaneuvottelua on vielä tulossa. 3.5. ja 31.5. koordinaattoreiden kokouksessakin todettiin, että me priorisoimme juuri sitä, että keskustelemme myöskin puheenjohtajan valiokunnan ja komission jäsenen kanssa, jotta ymmärretään, minkälainen painoarvo tälle annetaan. Sanottakoon vielä suoraan, että se, että uuden puheenjohtajavaltion johdolla koko homma aloitettaisiin taas lähtöruudusta – No sitä parlamentin neuvottelutiimi eikä varmaan kukaan muukaan puolla. Nyt asia on saatava kuntoon ja olen kyllä aika lailla luottavainen, sillä puheenjohtaja valtiokin on ymmärtänyt, että nyt parlamentti painostaa ja tuloksia on saatava aikaiseksi. Nollatulos olisi erittäin huono asia, sanottakoon se suoraan, sillä meidän on vain osoitettava, että meidän täytyy vain huomioida Lissabonin mukana tuomat faktat. Näin ei ole tapahtunut ja meillä ei ole mahdollisuutta vain odottaa vielä useita vuosia. Meillä on mahdollisuus nyt saada uudistuksia aikaiseksi asetuksen saralla. No, minä olen luottavainen sen suhteen, että kyllä tämä loppujen lopuksi sitten tulee myöskin onnistumaan. Kiitoksia. Ja fin, <clears throat> fin danke. Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Kiitokset myöskin esittelijälle tästä kattavasta selvityksestä. Varjo esittelijät toissa päivänä saivat kattavan tilanne katsauksen ja selvityksen viime kolmikantaneuvotteluiden annista, joten viime viikkojen kehityskulku on kaikkien tiedossa – Viime kolmikantaneuvotteluissa minulle syntyi se samanlainen vaikutelma kuin kollega Hoislingille. Me huomasimme, ettei me pääse oikeastaan puusta pitkään, joten ja sen puheenjohtaja valtiokin huomasi. Ja näissä luonnosteluryhmyissä on liikehdintää havaittavissa, sanamuotoja viilataan, kompromisseja muotoillaan, joten olen hiukan optimistisempi nyt sen suhteen, että Maltan PI-kauden aikana voidaan työ saattaa päätökseen. Ja varsinkin jos katsotaan viime viikon työ, niin lisäarvo on saatu aikaiseksi ja sitten voidaan saa, sanoa, että tämä uusi luomuasetus on askel oikeaan suuntaan ja tuo lisäarvoa juuri luomuviljelijöille. Kiitoksia. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Valitettavasti minun täytyy kiinnittää jälleen kerran huomionne pohjoismaisiin luomukasvihuoneisiin. Ehkäpä täällä valiokunnassa minun roolini on näiden asioiden esiin tuominen ja muuten minä menen tänään kotiin Lappiin takaisin ja siellä on yli vielä metri lunta tällä hetkellä, sellaiset olosuhteet nyt ovat. Mutta kuten tiedätte, liian kauan aikaa jo luomuviljelijät Suomessa ovat joutuneet epävarmoissa oloissa toimimaan. Heidän liiketoimintaansa uhkaavat tämän parlamentin poliittiset aloitteet edustaja Höslingiä, varjoesittelijöitä ja komissiota. Haluaisin kiittää siitä, että nyt on löydetty pohjaa kompromisseille, sellaisille, jotka perustuvat oikeudelliseen ymmärrykseen pohjoisesta A-alueesta, jossa ovat siis Pohjoismaat ja Baltian maat, Tällä alueella voisi olla sellainen poikkeus, että luomuviljelyä saa harjoittaa kasvihuoneessa. Valitettavasti vielä emme ole komission aloitteen suhteen kuitenkaan ongelmittomalla kentällä. Siellä on suuri ongelma. Komissio ehdottaa, että kasvihuoneessa pitää olla 80 prosenttia paikallisviljelmän maata käytetty. Pohjoismaissa käytetään pohjoisessa kaikkien parasta maata, joka parhaalla tavalla soveltuu viljelyyn ilman torjunta-aineita kiertometodella. Tällaista maaperää ei löydy kaikkialta ja Usein sitä tuodaan muista osista maata. Tämänkaltaisen tiukan vaatimuksen luominen monissa tapauksissa myöskin lopettaisi luomuviljelyn kasvihuoneessa pohjoisessa. Hyvä esittelijä, hyvät varjoesittelijät tässä tärkeässä kysymyksessä. Todella toivon, että te voitte tämän asian ottaa huomioon kolmikantaneuvottelussa. Luomuviljelyn jotta luomuviljely kasvihuoneessa voi pohjoisessa jatkua. En usko, että kukaan täällä salissa haluaa luomuviljelyä lopettaa missään päin Eurooppaa. Tämähän on YMPn periaatteiden vastaistakin. Kiitoksia. Ganz herzlichen Dank. Sie haben mich mit meinem... Sydämelliset kiitokset. Saanen puhua täällä kollega Andriön puolesta. Eli edustan SD-ryhmän varjoesittele, joka ei valitettavasti päässyt paikalle, mutta hän kertoi minulle, että voisinko välittää nämä terveiset eteenpäin. Tämä luomuviljely koskettaa kaikkia maanviljelyn aloja ja koordinaattorikokouksia on järjestetty ja nyt on päästy loppusuoralle Maltan peikauden aikana. Ja tarkoituksena pitäisi olla asian loppuun saattaminen. Euroopan parlamentin neuvotteluvaltuuskunta on valmis vielä kerran ponnistelemaan neuvotteluiden tiimoilta ja on vakuuttunut siitä, että teknisiä kokouksia on järjestettävä, jotta 3.5. ja 31.5. järjestettävät trilogit voidaan toteuttaa tehokalla tavalla, joten toivoisin, että valmisteluun panostetaan. Komission jäsen Hogan ja valiokunnan puheenjohtaja ovat ilmoittaneet olevansa mukana kokouksissa ja se korostaa asian tärkeyttä. Kollega Andrion puolesta haluaisin ottaa esille vielä neljä tärkeää asiaa, eli siemenet yhtenä, edelleenkin keskustellaan näistä heterogeenisistä materiaaleista. Sitten kasvihuoneet, tämä ehdotettu A-alue, eli Pohjoismaat ja Baltian maat, tämä voi toimia ratkaisumallina, mutta kun puhutaan rajatun alueen maaperän alkuperä, sitä ei ole vielä ratkaistu. Sitten tieto kannat, hyvää työtä on saatu aikaiseksi, mutta nyt on katsottava kompromissia, joka liittyy taas siemenin sitten kasvinsuojeluaineet, se on vielä suuri ongelma ja siihen liittyen pitää ratkaisu löytää. Kollega Andre on sitä mieltä, että meidän tulisi pyrkiä saada puheenjohtajavaltio Malta vakuuttuneiksi osallistumaan keskusteluihin ja ryhmien jäsenten pitäisi osallistua tarvittaessa kokouksiin, kuten myöskin varjoesittelijöiden, mikäli vain mahdollista, ja hän toivoo myöskin, että neuvotteluvaltuuskunnan kokoonpanoa laajennetaan. Ja kolmannen päivän jälkeen pitäisi mahdollisimman pikaisesti kokoustaa ja selvästi vielä ennen 31. päivä järjestettävää kolmikantaneuvottelua kokousta, jotta voidaan arvioida saavutetut tulokset. Eli nyt pitäisi jo suunnitella tulevia kokouksia, jotta valmistautuminen toimii. Ja lopuksi kollega Andrew korostaa, että johdonmukaisuus on kaiken A ja O. Lisäksi hän korostaa sitä, että jo pitää jatkaa viimeisiin kolmikantaneuvotteluihin asti, ja kiitokset esittelijälle ja varjoesittelijöille. Olen iloinen, että minä en ole vastuussa näin monimutkikkaasta tekstistä ja olenkin iloinen siitä, että minun piti vain lukaista tämä kannanotto täällä. Kiitoksia. Well. Paljon kiitoksia edustaja Agnio. Yes. No jälleen kerran puhumme siitä, että Euroopan unioni antaa sääntöjä luomuviljelijöä varten. Olen aika varma, että tämä alkoi viimeisellä kaudella, tuossa kolmesin vuotta sitten tai kauemminkin. Komissio on hyvin päättäväinen, että se haluaa säännellä kaikkea mahdollista, mutta nyt tulee kyllä ongelmia komissiolle ja myös neuvoston tasolla. 28 maa maantalousministeriä tapaavat neuvostossa ja tunnustavat, että tämä ei ole ala, joka kuuluu EU-lainsäädäntöön. Mehän olemme kuulleet herra Takkulalta Suomasta käsittääkseni, että suomalaiset luomukuluttajat ovat aika tyytyväisiä, kun he syövät luomukasveja, jotka on viljelty kasv- kasvihuoneissa Pohjois-Euroopassa, minne maaperä kuljetetaan. Ei eivät he välitä tästä. Suomen kuluttajat ovat aivan tyytyväisiä siihen, mitä he syövät. Minun tietääkseni, herra Takkula, ei siellä ole mitään painetta, että suomala, suomalaisia luomuviljelijöitä syytettäisiin siitä, että he eivät noudata sy- sääntöjä. Ei tämä tule kuluttajilta ollenkaan, vaan komissiolta, vaan komission sääntämisen innosta vain. Jos nyt sitten kysyttäisiin tyyppiseltä luomukuluttajalta omassa maassani, heitä on noin 4 prosenttia väestöstä, mitä odotatte luomutuotteilta, he sanoisivat, että kolme asiaa. He eivät pidä sellaista ajatuksesta, että on äh, keinotekoisia äh, äh, lannatteita käytetty ja ei myöskään synteettisiä kasvin ole käytetty ja että mitään. Karja pystyy olemaan suuren osan elämästään ulkotiloissa. Jos nämä kolme asiaa täyttyvät, niin luomut kuluttajat ovat aika tyytyväisiä, mutta jos sitten yritetään joka juttuun puuttua 28 jäsenvaltiossa, niin kyllä tästä luomuviljelijöiden toiminnasta tehdään aivan mahdotonta, joka tarkoittaa, että mitään luomuurakaa enää ole, tai se on hyvin kallista, joten jälleen kerran olkaa ystävällisiä, jättäkää tämä jäsenvaltioiden ja, ja näiden jäsenvaltioiden sertifiointi elimille. Kiitoksia. Pan poseł Dorfman. Dorfman. Herra puheenjohtaja, kiitoksia. Mitä tulee näihin torjunta jäämiin liittyen, niin absurdihan tämä tilanne nykyään on. Lähes kaikissa maissa biotuotteista voi löytyä saman verran jäämiä kuin perinteisistä tuotteista, ja tätä nyt kukaan ei ymmärrä. Sitten on olemassa Italian kaltaisia maita tai Belgian kaltaisia maita, jotka ovat ottaneet käyttöön omia raja-arvoja, eli 0,1 mikrogramma per kilogramma. Ja nyt kysyisinkin esittelijältä seuraavaa. Niin, eli kompromissina olisi se, että jäsenvaltiot vastaavat jatkossa asiasta. Se olisi huonoin ja pahin ratkaisumalli, sillä epätasapaino ei korjaannu laisinkaan. Tilanne olisi jatkossakin sellainen, että meillä raja-arvoja joudutaan noudattamaan, mutta sitten kun omena tuodaan Saksaan, niin siitä tuotteesta voi löytyä paljon enemmän näitä jäämiä kuin Saksassa tuotetuista tuotteista. Meillä on kokemusta Italiasta tuoduista tuotteista. Hoisling väittää, että al- jäämien alkuperä ei tiedetä, mutta kyllä se vaan on niin, että analyysien pohjalta voidaan sanoa, mistä nämä jäämät ovat peräisin. Ne tulevat vain ainoastaan naapuritiloilta. Eli kaikki raja-arvojen ylitykset, esimerkiksi omalla alueellani, niin analyysit ovat osoittaneet, että kun luomun tila oli tällaisen kaupallisen tilan vieressä, jossa käytetään perinteistä viljelyä, niin sieltä perinteisen viljelyn tilalta nämä jäämät tulivat, mutta ongelmana on se, että jos raja-arvo ylittyy, niin koko tila menettää esittää luomusertifikaatin, eli näitä tuotteita ei saa enää markkinoida luomutuotteena, ja sillä on tietenkin melkoisia taloudellisia vaikutuksia, joten tuskiva kompromissin sorvaaminen on niin vaikeaa. Pitää vain ymmärtää, että tämä raja-arvo asia ja että ö, muut asiat on aika lailla järjetön tämä raja-arvo on sellainen, että vaikea on selittää ihmisille, että miksi luomuviljelyyn alalta löytyy tuotteita, joihin sovelletaan samoja rajoarvoja kuin perinteisen viljelymenetelmän kautta tuotetut tuotteet. Kunnollinen kompromissi voisi ratkaista asian, mutta meidän pitää kuitenkin välttää, että jäsenvaltiot hoitavat asian, koska silloin tilanne ei muutu miksikään, koska se ei olisi ristiriidassa sisämarkkina-ajattelun kanssa. Koska silloinhan se tarkoittaisi sitä, että luomuviljelijät joutuvat noudattamaan tiukempia määräyksiä kuin muut. Kiitoksia. Takkula. Kiitoksia puheenjohtaja. Käytän mahdollisuutta, kun täällä on Suomen tulkkaus, että käytän tätä taivaallista kieltä. Sehän on taivaallinen juuri sen vuoksi, että sen opetteluun menee ikuisuus. Vastatakseni muutaman sanan herra Agnylle, joka mainitsi nimeni. Meillä ainakin Suomen eduskunnassa sellainen käytäntö, että jos nimi mainitaan, niin silloin myöskin vastataan. Olen siinä samaa mieltä teidän kanssa, että soveltamisvaraa pitäisi jättää jäsenmaille. Ja siksi tähän direktiiviin pitää jättää sopivaa väljyyttä. Mutta kuten me kaikki täällä tiedämme, että jos katsotaan luomutuotantoa, niin mitä tulee esimerkiksi pohjoisesta Suomesta ja näin edespäin, missä ei ole ilmansaasteita, missä ei ole teollisuutta ja näin edespäin, missä on niin kuin hyvin hyvät olosuhteet huolehtia tästä puhtaudesta ja kasvattaa ilman jäämiä, niin, niin kyllähän tällaista hyvää puhdasta ruoantuotantoa pitäisi, pitäisi niin kuin tukea ja, ja sen suomalaiset kuluttajat tietävät ja jos eurooppalaiset kuluttajat tietäisi, niin ymmärrän kyllä, että eihän ne riittäisi, riittäisi edes alkupaloiksi suomalainen tuotanto, mutta tällä hetkellä vielä tämä ymmärrys ei ole ihan täysin läpäissyt koko Eurooppaa. Mutta minusta on erittäin tärkeää tässä se, että Hausling ja kumppanit ottavat huomioon sen, että että tuota, tämä riittävä soveltusvara jää jäsenmaille ja toisaalta se, että luomutuotanto voi myöskin jatkua Suomessa. Nimittäin, niin, niin kuin todettua, me kaikki tiedämme sen, että jos katsotaan ilman puhtautta ja, ja jos katsotaan ma- maaperää ja näin edespäin, niin siellä on, vaikka on lyhyt kasvukausi, niin on kuitenkin oivallinen kasvukausi hyvän ja terveellisen ruoan tuottamiseen. Ja, vielen Dank, Kolleginnen und Kollegen, dass... Äh, Oikein paljon kiitoksia. Niin, palaan kohta tähän kollega Takkulan esittämään kysymykseen. Niin, mehän sanomme aika selkeästi, että tämä pätisi niihin tiloihin, siis mehän puhumme tästä 20 hehtaarin tiloista, jotta niiden tulevaisuus taataan. Kun neuvostossa keskusteltiin asiasta, niin yksi, kaksi yllättäen todettiin, että tämä koskisi kaikkia tiloja. Ja sitten herääkin kysymys, että suojelemmeko niitä, joilla on tälläkin hetkellä jo vaikeaa, vai tarkoittaako tämä sitä, että tämä koskisi kaikkia? Sehän johtaisi siihen, että kilpailu siirtyisi yhdestä maasta, sisäisestä kilpailusta jonnekin muualle, joten kyllä meidän täytyy rajata näitä poikkeuksia. Pitkään, pitkään sorvattiin kompromisseja, puhuttiin leveysasteista, mutta se ei toiminut ja sitten sovitin tästä A-alueesta. Nyt täytyy löytää vain ratkaisu tähän maaperän alkuperäkysymykseen liittyen. Ja meidän täytyy rajata nämä poikkeusmahdollisuudet, koska muuten kilpailua syntyy jostain muualta, missä määräyksiä tulkitaan laveasti, joten kyse on kompromissin hakemisprosessista. Toiset kaipaavat ilmastollisista syistä poikkeuksia, toiset taas jostain muusta syystä, eli niin, herää kysymys, että mitkä maat pitää huomioida ja mitkä ei. Me olisimme halunneet käyttää tätä poikkeusmahdollisuutta, mutta valitettavasti neuvoston asetelma tuntien tämä ei onnistunut, mutta voimme yhdessä keskustella vielä uudesta kompromissista. Kollega Dorfman, niin näistä torjunta-aineista. Siitähän tässä on nimenomaan kyse. Tunnen nämä tutkimukset. Nämä on toteutettu Saksassa, teetätetty siellä. Kysyttiin, että mistäköhän nämä jäämät ovat peräisin. No, ainahan naapuritilaltahan ne ovat peräisin. Ei sen takia, että ne olisivat toimineet väärin, vaan on olemassa alueita, joilta löytyy pienen pieniä tiloja, jotka ovat vieri vieressä, vieressä ja silloin ei voida välttyä siltä, että luomutilat kärsivät naapuritilojen ö, aineista, mutta eihän se voi mennä niin, että luomutilaan viljelijät eivät saisi sitten enää harjoittaa luomuviljelyä laisinkaan. No me ajattelimme, että odotellaan ensin komission kertomusta ja katsotaan, että mistä nämä jäämät ovat peräisin. Tästä sovittiin. Mutta katsotaan nyt ensin tätä kertomusta, komission kertomusta siis. Mutta sanottakoon suoraan, että kyllähän me tarvitsemme jonkinlaisia sääntöjä vakuutusten kautta tai tällaisten suojavyöhykkeiden kautta tai muuten – meidän ehdotuksemme on tietenkin sellainen, ainakin jos katsotaan komis- äh, neuvoston ehdotusta, se on aivan järjetön, että jokainen toimikot niin kuin lystää. Ei, ei, sitä ei voi hyväksyä, eikä sitä voi hyväksyä myöskään muu parlamentti, eli että kaikki tekevät niin kuin lystäävät. Me haluamme jonkinlaisia harmonisoituja standardeja ja yhtäläisiä kilpailumahdollisuuksia, mutta nämä kolme maata aina harovat neuvostossa vastaan silloin, kun me haluamme saada muutoksen aikaiseksi, joten siksipä ehdotammekin, että no katsotaan mitä tulevan pitää, mutta me emme halua, että vain nämä kolme maata voivat näin toimia, eikä sitten suurempi porukka. Jossain vaiheessa pitää löytää sitten tällainen yhtenäinen eurooppalainen ratkaisumalli. Tämä on vain fakta. Neuvostossa tilanne on 50-50 Eli jos neuvostossa ei päästä yhteisymmärrykseen, niin silloin tämä paketti karjutuu. Ja tehän tiedätte, mikä on parlamentissa tilanne. Ryhmis, ryhmienkin välillä on olemassa eroja. Eli ensinnäkin vakaa tietopohja ja sitten päästään asian ytimeen. Eli konkreettisemmin ja tehokkaammin lähteä asiaa käsittelemään. Mutta sanottakoon suoraan, että jos tässä on olemassa ongelmia, luomuviljelyä haittavista toimista, niin tietenkin jäsenvaltioiden pitää ryhtyä tuumasta toimiin. Varsinkin kun puhutaan ähm, luomuyrttiviljelystä, niin siellähän ongelmia on esiintynyt enemmänkin. Kuten aikaisemminkin olen todennut, että jäämäongelmat eivät liity luomuviljelyyn. Me emme voi aina syyttää luomuviljelijöitä, koska muutenhan tämä olisi sitä, että vain puhtaassa Lapissa luomuviljely olisi mahdollista, eikä esimerkiksi Etelä-Tirolin kaltaisilla alueilla. Eli kaikilla on yhtäläisten toimintojen mahdollisuus, miksei luomuviljelijöilläkin. Eli me tulemme avoimessa hengessä seuraamaan keskusteluja, jatkamaan neuvotteluja, varjoesittelijä kokouksiakin tullaan järjestämään. Ja haluamme, että me voimme keskustella kaikista kompromissista kaikkien kanssa. Tietenkään kaikista asioista ei päästä aina yhteisymmärrykseen, mutta näin se vaan toimii. Kiitoksia wypowiedzi pań i panów posłów, także... Paljon kiitoksia. Tässä olivatkin kaikki puheenvuoropyynnöt. Kuulimme myöskin esittelijän sanaset lopuksi. Toivokaamme nyt, että me voimme tämän kolmikantaneuvottelun saattaa tämän puheenjohtajakauden sisällä vielä päätökseen. Toivotan esittelijälle menestystä. Ja sitten siirrymme seuraavaan asiaan nimittäin integroituihin maatilatilastoihin. Eurostatista on edustaja paikalla. Ja nyt me kuulemme komission esityksen aiheesta. Tämä tieto on jotakin, mitä meillä on 1996 vuodesta lähtien käytettävissänne. Tutkimus tehdään 10 vuoden välein tästä tiedosta. Kyseessä eivät siis ole vain maatilojen koot. Kyseessä on monet, ovat monet muutkin ulottuvuudet liittyen siihen, mitä näillä viljelmillä tapahtuu myöskin maanviljelyksen ulkopuolella maatilatietojärjestelmä on eurooppalaisten maatilatilastoiden selkäranka. Ja nyt komissio haluaisi tehdä tästä järjestelmästä joustavamman. Haluaisin antaa nyt heti Kristiin Vietselle komission edustajalle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Tämä on hyvin vaikea asia. Hän tulee sen esittämään meille selittämään. Olkaa hyvä. Uh, my name is Christ- Kiitoksia, olen Kristina Virts ja olen alueellisten ja al- tilastojen ja maataloustilastojen edustaja Eurostatista. Olen oikein tyytyväinen siitä, että otette käsittelyyn komission ehdotus koskien integroituja maatilatilastoja tänään jo 60 vuotta sitten Eurostat ja Euroopan jäsenvaltiot, Euroopan unionin tilastojärjestelmässä ovat tarjonneet laajasti tietoja maataloudesta tietynlaisten varten ja näin on äh, tuettu näyttöön perustuvaa politiikan laatimista yhteen maatalouspolitiikkaa ja ilmasto- ja ympäristötoimet ja monet muut Euroopan unionin toimintapolitiikat äh, ovat riippuvaisia laadukkaista luotettavista tilastoista mutta on tilastoja, että tilastoja pitää sopeuttaa muuttuvan maailmaan niin, että ne olisivat edelleen hyödyllisiä. Maailmanlaajuinen maatalous ja ilmasto ovat muuttumassa, mutta myös viralliset tilastot ovat muuttumassa. Tällä hetkellä Euroopan maataloustilastoja kerätään vähän hajanaisesti yhdeksän perussäädöstä ja, ja myös tiedon kerää, keräämisen taakkaa pidetään korkeana ja meillä on kuitenkin yhä suuremmat datatarpeet YMPT ja muita toimintapolitiikkoja varten. Samanaikaisesti resurssit pienenevät. Kuten jo mainitsittekin, meillä on oikeus perustaa rakenteellisia tilastoja varten. Tarkoituksena on kymmenen vuoden välein kerätä mm, tietoja maataloudesta ja tämä päättyy siihen, kun vuonna 2016 tietoja kerättäen. Siis ei ainoastaan kymmenen vuoden välein tehdä tätä laskentaa, vaan myös 3-4 vuoden välein on tällaisia välikatsauksia. Meillä on aika hajanainen oikeusperusta ja ei oikeusperusta ollenkaan tulevaa maatilaa laskentaa varten. Olemme nyt kehittäneet uusia puitteita vuodesta 2020 alkaen, ja tämä onkin merkittävä edistys, jolla uudistetaan maataloustilastoja, ja näin pyritään täyttämään kaikki nykyiset ja tulevat datatarpeet ja pitämään kustannukset ja taakan kohtuullisena kansallisille elimille ja viljelijöille. Strategian tuloksena on edetä kahdella tavalla. Ensinnäkin meillä olisi kaksi puiteasetusta. Ensimmäisellä taattaisiin nämä laskennat ja rakenteelliset datat yksittäisillä maatiloilla ja sitten kerättäisiin muut asiat tähän toiseen asetukseen. Viimeisen kahden vuoden aikana, eli vuodesta 2014 alkaen, olemme kehittelleet tätä ensimmäistä puiteasetusta joka koskee integroituja maatilatilastoja. Ja, ja sitä esittelen teille tänään. Haluaisin nyt lyhyesti selvittää, millä tavalla tämä IFS-asetus, eli integroitu maatilatilastoasetus toimii. Tämän tarkoituksena on kerätä rakenteellista tietoa maatilojen tasolta ja sen avulla voidaan yhdentää sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristölliset ympäristöön liittyvät ulottuvuudet maataloudesta yhteen. Sen ansiosta voidaan arvioida, millä tavalla toimintapolitiikan päätökset vaikuttavat ja niitä voidaan analysoida tilojen tyypin ja koon ja iän mukaan tai yhdistämällä näitä eri piirteitä. Mainitsinkin jo, että on tulossa toinen puiteasetus. Se tulee vähän myöhemmin. Se tulee kattamaan esimerkiksi vuosittaiset eläin- ja kasvin tuotantotilastot, siementen ja lannoitteiden ja kasvihuonemyrkkyjen tuotantoa ja siinä on myös tilan ulkopuolella tapahtuu prosessointi, esimerkiksi teurastamoiden toiminta. Ja kun on tarpeen, niin tilastoissa – eritellään myös luomutuotanto erikseen. Ja näin voidaan paremmin valvoa tätä tärkeää toimintapolitiikkaa, josta juuri kuulimme edellisessä kohdassa. Sitten millainen rakenne meillä on tässä IFS-asetuksessa? Siinähän on ydindataa, joka pitäisi olla saatavilla kaikista maatiloista kaikkialla Euroopassa kunhan maatila yrittää, ylittää tietyn vähimmäiskoon. Ja, ja siinä on, puhutaan maa, maasta, karjasta ja, ja maatilan hallinnoijasta, eli henkilöstä, joka tekee päätökset siitä, kuinka tilalla toimitaan. Nämä tiedot kerättäisiin kaikilta valvotuilta maatiloilta. Ja piirteet on luo, luo, luoteltu perussäädöksessä, joka teillä on käytettävissänne. Nämä olisivat ne ydintiedot, jotka olisivat eh, aivan ytimessä ja sitten niitä täydettäisiin eri moduuleilla, esimerkiksi koskien rakenteita, joilla on tällainen väli horisontti, eli me emme saa vuosittain tietoja. Tämä koskee esimerkiksi hedelmätarhoja, viinitarhoja ja karjan kasvatusta – myös hallinnointikäytännöt, työvoiman tilalla ja ympäristönäkökohdat, maan perän hallinnointi, kastelu ja muut tämän tyyppiset tiedot. Tällainen moduulitieto kerätään vain otoksina eikä välttämättä samanaikaisesti kaikilta tiloilta. Ja näin asetuksen asettama taakka tiloille ei ole niin raskas kuin aikaisemmin. Oikeudesta puitteista nämä moduulit ja niiden aiheet on määritelty puitesääntelyssä ja eh, täytäntöpanon asetuksessa sitten säädetään tarkemmin ja näin saadaan riittävästi joustavuutta ja voidaan kerätä dataa. Ajan myötä voidaan sopeutua muuttuvaan toimintapolitiikkaan ja mahdollistetaan myös hallinnollisten datalähteiden käyttö. Asetuksen mukaan otetaan käyttöön myös ad hoc datan kerääminen – komissio ehdotuksessa on tämä mahdollisuus, eli mikäli ilmestyy uusia asioita, uusia ongelmia uuden YMPn puitteissa, josta tieto tulee vasta myöhemmässä vaiheessa, voidaan määritellä uuden datan keräämistä, ja tämä voidaan tehdä täytäntöönpanosäädöksen kautta. Ehdotamme täytäntöpano- ja delegoteisääntöjen käyt, säännöstä käyttöön niin, että voidaan varmistaa riittävä joustavuus niin, että voimme mm, toimintapolitiikan tarpeiden mukaan sitten kerätä näitä dat, tätä dataa. Joustavuutta todella tarvitaan, koska teknologia muuttuu. Meillä on digitalisointi, joka vahvistuu koko ajan. Jos nyt pitäisi kirjata ylös, minkä minkälaisia dataan tuotantometodeja haluaisimme seurata vuonna 2026, niin, niin tämä tuntuisi ihan vaikealta, vaan tuntuu hyvältä, että voidaan sopeuttaa tarpeita tulevia tarpeita ajatellen. Siksi eh, tämä IFS-asetus on nyt hyväksytty ja näin ollen voidaan tällainen maatilan laskenta tehdä vuonna 2020 ja 2023 ja 2026 voidaan tehdä välilaskennat. Puiteasetuksen avulla voidaan helpottaa viljelijöiden taakkaa, erityisesti joissakin jäsenvaltioissa sen avulla voidaan vähentää tilojen määrää verrattuna menneisyyteen. Erityisesti Romaniassa ja Maltalla eh, se vähenee puolella. Odotamme, että 12 miljoonasta tilasta vuonna 2020 3,5 miljoonaa tilaa ei sitten olisikaan valvonnan alla tämän uuden ehdotuksen mukaisesti. Jotta tähän päästään ja että meillä voi olla näitä maatalouden laskentoja, joita saadaan vertailtavaa tietoa Euroopan unionin laajuisesti asetus pitäisi saada voimaan vuonna 2018 niin, että jäsenvaltioilla on riittävästi aikaa valmistella tämä aika raskas työ. Verrattuna menneisyyteen tässä asetuksessa odotetaan, että data on käytettävissä aikaisemmin kuin aikaisemmissa kyselyissä niin, että sitä voidaan käyttää aikaisemmin ja vastata näin politiikan tarpeisiin. Nyt odotamme keskustelua tämän valiokunnan kanssa koskien tätä IFS-asetusta. Kiitoksia. Edustaja Takkula, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja kiitokset komission edustajalle tämän aloitteen esittelystä haluaisin sanoa muutaman sanan Alderyman ja Frederik Federlin puolesta. On tärkeää koota maatilatilastoja monesta syystä. Ne antavat meille arvokasta tietoa tilanteista maatiloilla ja näin voimme tunnistaa mahdollisia ongelmia. Tilastot myöskin antavat meille hyvää ohjausta, kun meidän pitää analysoida ehdotettuja muutoksia, jotka vaikuttaisivat äh, maatalouteen ja viljelmiin. Viljelijöille ja heidän järjestöille myöskin on tärkeää saada tärkeää tietoa maastaloussektorin tilanteesta. Tämä voi olla myöskin tärkeää niille tutkijoille, jotka käyttävät näitä tietoja uuden teknologian kehittämiseen tai innovointiin. Me tulemme nyt keskustelemaan muutoksista, joita tehtäisiin sääntöihin, jotka johtavat Euroopan unionin tilastojen harmonisointia. Nykyiset säännöt ovat vuodelta 1966 niin kaukaa ja uusia sääntöjä on tarkoitus käyttää 2020 äh, jälkeen maataloustilastoissa, jotta tämä onnistuisi, nämä nyt neuvoteltavat säännöt pitäisi saada toimimaan mahdollisimman nopeasti. freik Federlältä ja Alden puolesta meillä on seuraavia periaatteita näissä kysymyksissä. Mahdollisimman paljon ensinnäkin meidän pitäisi lisätaakan aiheutumista viljelijöille välttää tämän tiedon keruussa ja toiseksi meidän pitää varmistaa se, että pyydetty tieto ottaa huomioon muuttuvat tilanteet ja erot viljelmien välillä unionissa. Meidän tulee tämän lisäksi varmistaa, että tieto kerätään mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla. Tämä tieto on yhä tärkeämpää ja välttämättömämpää viljelijöille, kun he heidän jokapäiväistä työtään suunnittelevat. Esimerkiksi maatalousmark markkina Task Force-ryhmä on tuonut tämän omassa kertomuksissaan esiin. ALDE haluaa toimia rakentavalla tavalla, että me haluamme tehdä parhaamme, jotta saisimme nämä säännöt toimimaan tulevalla kaudella niin, että mahdollisimman vähän vaivaa koituisi viljelijöille ja että nämä olisivat mahdollisimman hyödyksi nämä tilastot mahdollisimman monille toimijoille. Kiitoksia puheenjohtaja. Pan poseł Dorfman. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Lukaisisin muutaman rivin kollega Varkas Selin pyynnöstä. Hän on ryhmämme vastuuhenkilö eikä valitettavasti päässyt paikalle. Hän sanoi, että komission ehdotus integroidusta maatilatilastojärjestelmästä sen tavoitteena on saada aikaiseksi verkottunut, johdonmukainen, vakaa järjestelmä. Tilastojen keräämistä halutaan tehostaa ja parantaa. Eli tämä on ensimmäinen asetus. Kollega Varkas Sell on sitä mieltä, että kun yritetään tilastojärjestelmiä yksinkertaistaa, niin se parantaa myöskin tietojen laatua ja vähentää byrokratiaa. Tämä on sanomattekin hyvä asia. Ja se toisena tavoitteena on myöskin tietojen käsittelyn helpottaminen, tietojen vaihtaminen Eurostatin ja jäsenvaltioiden välillä. Jos se tulisi saman tien myöskin helpottumaan, niin sitä voitaisiin pitää hyvänä asiana. Kiitoksia. Edustaja um, I look forward to working with the rapporteur Kiitoksia. Odotan yhteistyötä esittelijän ja muiden varjoesittelijöiden kanssa tässä asiassa, joka ei varmaankaan ole kaikkein eh, innostavin poliittisille eläimille, mutta varmastikin olemme hyväksyneet sen, että tilastoilla on hyvin merkittävä rooli maatalouspolitiikassa ja sillä voidaan kyllä havaita, millaisia suuntauksia alalla tapahtuu, ne ovat hyvin tärkeitä myös, kun ajatellaan avoimuutta, jota kansalaiset yhä enemmän meiltä vaativat. Ja se on erityisen tärkeää, kun otetaan huomioon se, että 40 prosenttia EUn talousarviosta itse asiassa menee maatalouteen, maatalousjärjestelmiin. Haluaisin, että ja varjoesittelyiden kanssa ja muuten voisimme varmistaa sen, että nämä tilastot, jotka ovat ainoastaan hyödyllisiä, jos niitä käytetään järkevästi, niin uskon, että tässä, tätä harjoitusta voitaisiin käyttää niin, että voisimme vielä kirkastaa sen, miksi nyt 50 vuotta myöhemmin meillä on edelleen valtavia eriarvoisuuksia YMP-järjestelmässä ja kuinka näihin voitaisiin puuttua. Liitteiden tarjoama tieto on hyvin kattavaa, mutta uskon, että tässä on kyllä varjoesittelyiden mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä ja saada tänne lisättyä tiettyä puuttuvaa tietoa. Nuoret vielä viljelijää, ja viljelyksen aloittamisikä tai muut ovat varmasti tärkeitä asioita, kuten omistajuutta koskevat seikat. Ehkä tällä olisi myös mahdollisuutta, mahdollisuus saada tietoa erityyppisistä äh, viljelytiloista. Ajattelin tässä erityisesti äh, mäkisiä ja kukkolaisia alueita. Ja tässä myös pilari kakkonen on huomioitava omistajuusrakenteisiin, olisi kiinnitettävä huomiota samoin kuin sukupolven vaihdoksiin. Näin saattaisimme saada lisää tietoa siitä, kuinka voimme puuttua maanviljelyksen ikääntymisongelmiin ja mahdollisesti myös puuttua sukupuolikysymyksiin ja omistajuusongelmiin. Yksi asioista, joihin olisi kiinnitettävä huomiota, koskee sitä, että kun meillä on nämä tiukat aikarajat jäsenvaltioissa – ja datan siirtämisajat, niin mitään tällaisia aikarajoja ei ole komission puolella. Miet... Niin, tämä koskee jäsenvaltiokohtaisia kertomuksia. Ei ole siis mitään vaatimuksia komissiolle koskien sitä, kuinka tiedot voitaisiin julkistaa keräämisen jälkeen. Tämä ehkä on asia, Eh, johon voisimme perehtyä. Sitten yksi asia, joka minua kiinnostaisi kuulla, koska sitä voitaisiinko käyttää tilastojen keräämistä siihen, että puututtaisiin eh, muun muassa tähän keskeiseen ongelmaan maataloudessa, joka koskee viljelijöiden asemaa elintarvikeen ketjussa, eli, eli toisin sanoen viljelijöiden marginaaleista on kysymys. Katson mm, sitten varjoesittelyiden kanssa, voimmeko tehdä muutoksia tähän ehdotuksiin, niin että voimme kunnioittaa niitä standardeja, joista olemme jo puhuneet. En haluaisi vain luoda tässä ylimääräistä byrokratian tasoa ihan vain byrokratian takia. On tärkeää, että kiinnitämme myös huomiota siihen, mihin näitä tilastoja käytetään. Kiitoksia. Nie ma więcej zgłoszeń ze strony pań panów posłów. Kiitoksia. Puheenvuoropyyntöjä ei enää ole, joten nyt käännyn komission edustajan puoleen. Olkaa hyvä ja vastatkaa mahdollisimman lyhyesti kysymyksiin. Olkaa hyvä. Thank you for... Kiitoksia tästä ensimmäisestä palautekierroksesta aloitteemme suhteen. Me tulemme tai me olemme tehneet aloitteen, joka uskoaksemme mittaa kaikkea mitattavaa perustellulla tavalla maatalouden alalla ja me olemme pohtineet tarkkaan, mitä kaikkea tietoa pitäisi lukea mukaan. Ymmärrän, että tiettyä mielenkiintoa on sen puolesta, että käytettäisiin lisätietoja ja mielellämme käsittelemme kysymystä tämän valiokunnan kanssa, mutta haluaisin varoittaa, että meidän täytyy varoa sitä, kuinka tietoa voidaan tilastollisella tavalla tehokkaasti kerätä, niin että voimme varmistaa sen, että ettei käy niin, että viljelijät eivät enää vastaa, jos tämä tiedonkeruulomake on liian laaja. Mutta nyt aivan näihin viimeisiin huomioihin liittyen tähän tiedon levittämiseen, jota komissio harjoittaa. Teemme tämän aina mahdollisimman nopeasti heti, kun meillä on hyvää tietoa saatavilla jäsenmaista. Mutta kuten sanoin, mielellämme keskustelemme näistä asioista tulevina viikkoina ja kuukausina kanssanne. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. 29. ja 30. päivä toukokuuta palaamme tähän asiaan. Tältä erää päätämme aiheen käsittelyn tähän. Kiitokset komission edustajalle. Kiitokset myöskin läsnä olleille jäsenille. Kahdes, kohta 12. Agrivaliokunnan koordinaattoreiden suositusten hyväksyminen. Nämä päätökset te saatte tietonne sähköpostilla. Nämä kysym- kyseessä ovat siis tänä aamuna tehdyt päätökset, ja ellei huomautettavaa niihin ole, ne katsotaan hyväksytyiksi. Muita asioita meillä ei esityslistalla olekaan. Seuraava kokous järjestetään toinen ja kolmas toukokuuta. Näin pääsimme tämän kokouksen päätökseen. Haluaisin kiittää teitä siitä, että olette osallistuneet tähän kokoukseen ja haluaisin toivottaa kaikille hyvää pääsiäistä. Puheenjohtaja kiittää ystävällisesti tulkkeja, tulkit kuulijoita. Hyvää pääsiäistä kaikille ja tapaamme lomatauon jälkeen. Kiitoksia.